ennen kuin ähm, menemme taas äänestyksiin koskien muita pääluokkia ja maksuja. Minulla olisi korjaus, oikaisu, jonka haluaisin teille ilmoittaa koskien valmistelemia toimia. Ja nyt annan Daniel Drottille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on pieni täsmennys, joka täytyy tehdä valmisteleviin toimien pilottihankkeisiin. Eilisessä pilottihanke äänestyksessä meidän olisi pitänyt ottaa mukaan myöskin maksut, maksut jotka ovat mukana talousarviossa. Tässä kyseessä oli tekninen virhe eilen, joten haluaisin kiinnittää siis huomioon siihen, että me teemme nyt teknisen korjauksen kahteen budjettikohtaan 04037725 budjettikohtaan Tämä on seitsemän miljoonan 955 sijasta 9 miljoonaa 950 ja sitten äh, kohta 30477 tässä. Äh, meillä oli myös tekninen oikaisu, korjaus äh, summaan liittyen. Eli haluaisin kiinnittää huomioon puheenjohtajan näihin kahteen korjaukseen. Kiitoksia yleisesittelijä. Me kirjasimme siis tämän korjauksen ylös. Ja nämä tarvittavat korjaukset tullaan tekemään. Ja nyt me tulemme äänestämään maksuista. Meillä on kaksi pakettia, jotka vastaavat kompromisseja. Äänestämistä yhdessä aikaa puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hyväksytty. Ja seuraavaksi äänestämme erillisäänestyksessä tarkist, kompromissitarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Bien, mes chers collègues, nous en avons donc terminé. Hyvät kollegat, me olemme päässeet maksusitoumuksien ja maksujen päätökseen. Pääluokassa kolme siirrymme seuraavaan kohtaan, seuraavaan pääluokkaan, joka on Paul Rybihin esittelemä. Nous commençons avec le Conseil européen. Aloitamme Euroopan neuvostosta. Voimme varmaankin äänestää tästä yhtenä ryhmänä kaikista tarkistuksista yhtä aikaa, eli kuka vastusta asiaa puolesta. Puolesta vastaan tyhjää Tarkistukset on hylätty. Cour européenne. Euroopan tuomioistuin kahdessa osassa. Meillä on kompromissitarkistus. Voimme äänestää kompromissitarkistuksista yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on sarjatarkistuksia, joista voimme äänestää yhtä aikaa. Eli kukaan vastusta tätä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty. Seuraavaksi meillä on Establishment Plan, juuri 62.17 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty. Tilintarkastustuomioistuin kompromissi. Qui comporte un sous-bloc. Tässä kompromississa on alasarja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on tarkistuksia, josta voimme äänestää yhtä aikaa, eli kukaan vastusta sitä, kukaan ei vastusta, joten äänestämme kaikista näistä tarkistuksista yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hylätty. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Meillä on kaksiosainen kompromissi. Voimme äänestää sitä yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme sarjaan tarkistuksia, joista äänestämme erillistarkistuksina – EFDD 88,5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E ENF 8215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7384 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7385 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 886 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8887 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 817 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8888 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi meillä on tarkistus AM. Sen ensimmäinen osa johon kuuluu erillisäänestyspyyntö EFDD 7388 osalta. Tämä on budjetti 2400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 8983 raukeaa, EFDD 89-83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alors, ensuite viennent trois, trois amendements. Seuraavaksi meillä on ECRn tarkastuksia. Ähm, 85 puolesta vastaan. 84, 80 95 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. EFDD. En tiedä, onko meillä eri äänestyslista edessämme, mutta minun mielestäni pitäisi tuosta SDn tarkistuksesta ensiksi äänestää 1420 siis. D'abord le bilan. D'abord le bilan DD et puis ensuite les autres amendements. Donc le Okei, okay, no, oui, oui, oui, nos avons une liste euh, in... Niin, anteeksi, meidän äänestyslistassamme puuttui kaksi tarkistusta, pyydän anteeksi. Le 84 15 a été repoussé. Eli 84 ja 95 on Äh, hylätty. EFDD 7393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SND 7380 äh, puolesta. Nyt me tarkistamme tämän sähköisesti. J'invite ceux qui n'auraient pas glissé leur carte dans l'appareil de vote à le faire. Nyt pyydän, että ne, jotka eivät ole vielä äänestyskorttiaan ottaneet esiin tekisivät näin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Meillä on 24 no, vastaan 10 puolesta. EFDD. Ö, 7391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8892 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73, äh, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 89, 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 72, 83 hylätty. ENF 82. 8218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8896 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM budjetti 2402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7400 raukeaa, 7 hylätty, 8416 on hylätty, EFDD 8897 hylätty, EFDD ähm, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromi AM sublok 1. AM blokki 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7401 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM budjetti 40, 2403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8901 raukeaa. EFDD 8902 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7403 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 8904 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM, äm, ensimmäinen osa, budjetti 2404 puolesta vastaan hyväksytty. EFDD 7405 raukea, ENF 8220 puolesta vastaan hylätty. EFDD 74 06 puolesta vastaan hylätty. EFDD 7408 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM budjetti 2405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja EFDD 8905 raukeaa. Nyt siirrymme tarkistelemaan tarkastuksia, jotka koskevat alueiden komiteaa. Kompromissi koskien kahta alakohtaa. Näistä voimme äänestää yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää. Erät eivät täällä nyt äänestäneet joten me tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 8 vastaan. Siirrymme seuraavaksi erillisäänestyksiin koskien tarkistuksia EFDD 8906 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 7411 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 8907 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 8908 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ENF 8222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8909 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM äm, alakohta 1 budjetti 2500 puolesta vastaan hyväksytty. EFDD 8910 raukeaa. EFDD 8 911 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 7415 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 7416 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7417 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM alakohta 1, budjetti 2501 puolesta vastaan tyhjää hyväksy FDD 7418 raukea ECR 8419 puolesta vastaan tyhjää hylätty e FDD 7419 puolesta vastaan tyhjää hylätty e FDD 7436 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 891 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 8913, puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. EFDD 7420, puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7421 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 7422 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 8917 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. EFDD 723 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM alakohta 1 budjetti 2502 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7424 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E FDD 7425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 74 kaksi, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 8427 puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 7428 ähm, puolesta vastaan tyhjää hylätty, EFDD 7429 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A, alakohta 1, budjetti 2503 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFD 7430 raukeaa. Kompromissi A, budjetti 2504 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7433 raukeaa. Kompromissi AM, budjetti 2505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AM budjetti 2506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EFDD 7435 raukeaa. Seuraavaksi eurooppalainen oikeusasiamies. Meillä on erillisäänestyksiä EFDD 8924 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 750 niin puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 8926 puolesta vastaan tyhjää hylät, hyväks, hylätty. SND 7685, Peti 6275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uskoakseni voimme äänestää yhtenä ryhmänä EFDDn tarkistuksesta 8928 7504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Establishment Plan Peti 2, 6276 ja SND 7686 puolesta vastaan tyhjää hylätty. De la protection des, des données. Tietosuoja. Valtuutettu uskoakseni voimme äänestää ryhmänä paitsi 7281, joka on SNDltä, eli äänestämme ryhmänä kaikista näistä tarkistuksista, paitsi SND 7681 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt SND 7681 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Euroopan ulkosuudenhallinto kahtena ala kohtana. Me voimme äänestää näistä yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme nyt erillisäänestyksiin. Tarkistuksen, joista äänestän Voimme äänestää näistä yhtenä ryhmänä lukuun ottamatta Afettia 5176, EFDD 8979 ja budjetti 409. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt ö, siirrymme äänestämään kompromissista AM AFET 5176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja EFDD 8979 ja budjetti 4409 raukeavat. Seuraavaksi AFET 6541 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. HUM AFET 5176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous allons maintenant nous prononcer sur les crédits de la section 1, Parlement européen. Nyt me tulemme käsittelemään luokkaa 1, Euroopan parlamentti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 nyt me äänestämme tarkistuksista, jotka liittyvät ähm, liitteeseen numero yksi. Uskoakseni voimme äänestää näistä yhtä aikaa. Tai voimme ensin äänestää kaaviosta yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Liite yksi kaavio kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on poliittisten ryhmien uudet äh, pyynnöt. ALDE 7810, EPP, SND, GUE ja Vihreät. ja ALDE 7810. Äänestämme näistä yhtä aikaa. Kyseessä on se, että kasvatetaan sitoumuksia, mutta emme muuta talousarviota puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme erillisäänestyksiin. Ähm, SND 7791 puolesta. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 18 vastaan 15 puolesta. SND 7790 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 7001 puolesta vastaan hylätty. GUE 7014 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. SND 77 90 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty 20 vastaan 12 puolesta. Budjetti 4261 kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Q70 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Eh bien, nous en avons terminé, mes chers collègues. Hyvät kollegat, olemme päässeet näin äänestyksen päätökseen ja kello on 9.37. Haluaisin lämpimästi kiittää esittelijöitämme Daniel Viottia, yleisesittelijää ja muiden pääluokkien esittelijöitä Paul Rybihiä. Aplodit teille ja haluaisin myöskin kiittää varjoesittelijöitä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka ovat, olette tähän äänestykseen osallistuneet. Ja haluaisin kiittää myöskin meidän työntekijöitämme, jotka ovat näin hienosti äänestyslistat valmistelleet myöskin poliittisia neuvonantajia. Haluaisin kiittää. Peut-être que nous pourrions entendre nos rapporteurs en guise de, de conclusion. Monsieur Viotti, voulez-vous... Euh, Ehkä voisimme kuulla yleisesittelijältä vielä yhteenvedon. Edustaja Viotti, haluatteko käyttää puheenvuoron? Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Erityisesti haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, jotka esititte tämän neljän vuoden aikana tietenkin meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä, mutta meillä on ollut Erityisesti tässä yhteydessä kaikki ne kontit, jotka ovat tarpeelliset minulle ja varjoesittelijöille, jotta olisi voimme tehdä työmme. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa siihen, että pääsimme tämän menettelyvaiheen päätökseen. Ja tässä poliittisesti meidän täytyy sovittelussa saattaa neuvoston kanssa asioita mahdollisimman nopeasti eteenpäin, joten toivon, että kahden viikon kuluttua parlamentti voi talousarvion hyväksyä täysistunnossa. Ja me uskomme, että tässä todellakin on tiettyjä vastauksia kansalaisten odotuksiin ja myöskin äh, koskee niitä arvoja, joita meidän täytyy toimielimenä puolustaa. ja toivon, että saamme menestystä sovittelussa aikaan sääntöjen mukaisesti. Me pyrimme aivan toisissamme tätä työtä ajamaan eteenpäin. Paljon kiitoksia vielä kaikille. Merci, monsieur le rapporteur général, Paul Kiitos yleisesittäjälle. Seuraavaksi Paul Rubik. Hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti Totta kai aivan ensiksi haluaisin kiittää parlamentin työntekijöitä. Hallinto on tässä kohtaa näyttänyt, että myös eri intressit voidaan sovittaa yhteen. Haluaisin myös puolueiden työntekijöitä kiittää, sillä kävimme hyvin paljon myös epämuodollisia keskusteluita, jotta saimme hyvän ratkaisun aikaiseksi. Ja tietysti haluaisin kiittää myös henkilökohtaisia avustajimme, jotka aina pitivät meidät hyvin hallinnassa ja neuvoivat meitä hyvin ja näin saimme hyvät neuvottelut aikaiseksi. Tämä oli nyt sitten yksinkertainen osio, nimittäin parlamentin sisäinen, sisäinen kanta parlamentin, parlamentista siis talousarvioon. Nyt sitten alkaa, alkaa vaikea osio, neuvottelut neuvoston kanssa komissio on jo valmistellut näitä neuvotteluita hyvin pitkälle nyt meidän on puhuttava yhdellä äänellä neuvoston suuntaan ja on hienoa, että kaikki poliittiset ryhmät ja ennen kaikkea kollega Viotti ovat jo valmistelleet neuvotteluita hyvin. Ja myös puheenjohtajamme kyllä varmasti tämä tulee olemaan merkitsevää neuvotteluissamme menestyksessä neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ja tässä mielessä odotan jo innolla myös kolmikantaneuvotteluita ja sovittelumenettelyä. Neuvotteluista ei, var- ei varmasti tule helpot, mutta varmasti voimme neuvotella tehokkaasti. Kiitos. Merci. Merci, monsieur le rapport. Kiitos esittelijälle muissa pääluokissa. Kyllä, varmasti jos olemme yhtenäisiä, olemme myös sitäkin vahvempia. Ja toivon, toivon meille kaikille menestystä myös sovittelussa. Niin, jotta voi, kaikki yhde, jäsenvaltiot voivat yhdessä myös selättää globalisaation haasteet talousarvion kautta. Nyt haluaisin antaa vielä puheenvuoron Johan Ureelille komissiosta. Ja haluaisin myös onnitella häntä, sillä hänet on nimitetty johtajaksi. Aivan ansaittu ylennys hänelle. Olisiko teillä nyt kommentteja tästä äänestyksestä, jonka juuri saimme täällä budjettivalikonnassa päätökseen. Kiitos puheenjohtaja näistä kiltäistä sanoista, ystävällisistä sanoista. Arvostan niitä. Voin puhua aivan lyhyesti. Haluaisin aivan ensiksi yhtyä edellisiin puhujiin ja haluaisin myös onnitella herroja Viotti ja Rybik, eli esittelijöitä. Tämä oli hyvin monimutkainen paketti. Me komissiona olemme katsoneet tätä prosessia sivusta ja olemme kyllä odottaneet, että varmasti valmisteluista tuli, tulisi vaikeat, ja, mutta nyt kun tämä asia on saatu näin hienosti vietyä läpi, niin se kyllä osoittaa siitä, että äh, osoittaa sitä, että valmistelutyö on tehty hyvin ja avustajat ovat toimineet loistavasti. Kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että tuettiin useita tarkistuksia, joissa äh, palautettiin maksusitoumusten maksumäärärahien määrät, kuten komissio sitä oli ehdottanutkin. Tämä on hyvä lähtökohta budjettineuvotteluille. Näissä spesifisissä kommenteissa en puhu niistä kauankaan, palaamme asiaan otsakkeesta 1a voi sanoa, että on selvää, että neuvotteluiden pääkohtana tulee olemaan Erasmus Plus-ohjelma tänä vuonna. Parlamentin äänestävä vahvistus ovat, ovat noin, kattavat noin kaksi kolmesosaa koko otsakeen 1a lisäyksistä, joten tämä on todella vahva viesti. Neuvosto puolestaan tietysti sen oman kantansa kontekstissa neuvosto, neuvostolla on oma, oma kantansa Erasmukseen, mutta Erasmus on ohjelma, joka on sille myös prioriteetti, joten kyllä muummallakin budjettiauktoriteetilla on tässä oma, on sama prioriteetti nuoriso- ja työllisyysaloite tulee olemaan myös yksi tärkeä kohta. Me komissiona arvostamme, että nuoriso- ja työllisyysaloitetta on vahvistettu huomattavasti. Varmasti neuvotteluista neuvoston kanssa tulee vaikeat, erityisesti jos lisäys olisi suurempi kuin MFFn ähm, väliarvioinnissa kaksi vuotta sitten sovittiin. Komissio aikoo yrittää edistää sopimuksen aikaansaamista. Meidän on sanottava uudelleen, että nuoriso- ja työllisyysohjelman lisäys luo jäsenvaltioille velvollisuuden lisätä tähän budjettikohtaan varoja ja tämä on hyvin monimutkainen uudelleen ohjelmoinnin äh, harjoitus, joten tässä on riskinä se, että sosiaalirahaston täytäntöönpanossa tulisi viivästystä. Olen varma, että valiokunta on tietoinen tästä ja tällaista on tehty aikaisemmin ole, kyllä pistämme merkillä, että tämä on poliittisesti tärkeä kohta parlamentille ja tämä tulee varmasti neuvottelussakin esille. Sitten vielä maatalousosioista. Haluaisin vielä muistuttaa, että lokakuun puolivälissä, kuten joka vuosi, komissio ehdottaa talousarvioon perinteistä lisätalousarvioehdotusta ja siihen, siinä on maatalous myös mukana. Tässä kohtaa komissiolla on tilaisuus ottaa mukaan päivitetty arvio tarpeista ja viimeaikaisesta kehityksestä, kuten esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton tapauksista monissa jäsenvaltioissa. Ja sitten otsakkeesta kolme Haluaisin kiittää valiokuntia siitä, että palautettiin tietyt varaukset, joita neuvosto olisi halunnut poistaa. Ennen kaikkea, mitä tulee Dublin-asetuksen täytäntöpanoon, kyllä varmasti kaikki tiedämme, että neuvottelut tässä kohtaa ovat hyvin vaikeat, mutta varauksen lisää, lisääminen olisi ollut vielä monimutkaistavaa. kiitos tästä. No, otsaken kolme alla on liikettä. Koko ajan komissio tarkkailee yhä tilannetta. Ja sitten budjettisovittelussa varmasti näemme, pystymmekö ehdottamaan vielä lisäyksiä. Ja sitten lisätalousarvioehdotus lokakuun puolivälissä saattaa myös sisältää jotakin uutta tässä suhteessa. Ja sitten otsake neljä, suurin aihe, ei ainoa keskustelun aihe, mutta suuri keskustelun aihe tulee olemaan IPA-väline Turkille ja sitten myös pakolaisen apuväline Turkissa oleville pakoisille. En sisällöllisesti kommentoi tätä hyvin arkaluontoista kysymystä nyt, mutta kun olen nähnyt nämä kuukausia kestäneet keskustelut neuvostossa, niin en varmasti paljasta salaisuuksia, kun sanon, että neuvosto, neuvostolle tässä asiassa eteneminen on hyvin vaikeaa. Ja sitten vielä hallinnolliset kulut. Haluaisin kiittää ennen kaikkea herra Viottia siitä, että hän ehdotti maksumäärärahojen, maksusitoumusten lisäämisen, kuten kuten komissio ehdotuksessaan esitti, neuvoston tekemät poistot olisivat vaikeuttaneet valtavasti hallinnon, hallintoa. Totta kai, kuten joka vuosi, annamme vielä yksityiskohtaiset kommentit sekä, komi, sekä neuvostolle että parlamentille tässä Letter of Executabilityssä. Ja tämän me esitämme lokakuussa – noin 26. lokakuuta saamme sen varmasti esitettyä. Vielä lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin onnitella kumpaakin esittelijää vielä tästä hyvin onnistuneesta äänestyksestä. keskustelussa tulee mielenkiintoisia budjettisovittelussa. Menemme varmasti monessa asiassa asian ytimeen ja kuten aina me komissiossa teemme kaikkemme, jotta voimme helpottaa sopimuksen syntymistä ja esittää ehdotuksia niissä kohdissa, joissa ne ovat hyödyllisiä. Näin täytämme siis oman tehtävämme. Kiitos. Merci, monsieur le directeur. Merci. Paljon kiitoksia, hyvä johtaja, kiitoksia näistä sanoista. Me uskomme, että komissio tulee olemaan tasapuolisena välittelijänä, kun siirrymme äh, neuvoston ja parlamentin väliseen sovittelun komission tuella. Paljon kiitoksia ja kiitoksia myöskin tästä lisätalousarviosta. 26. lokakuuta, kun tämä oli. Et la lettre d'exécutabilité. Ja sitten tämä toteutuvuuskirjelmä. Kiitoksia siitä. Luotamme sovitulun suhteen neuvostoon äh, niin, että etupainottuisuuden suhteen toimisimme kuten viime vuonna, äh, kun että välttäisimme samankaltaisen ongelman kuin viimeksi, kun aihe aiheutti parlamentissa hämmennystä. Että välttäisin samankaltaisen ongelman nyt tämän kauden lopussa. Paljon kiitoksia johtajan näistä täsmennyksistä ja haluaisin vielä äh, todeta seuraavaa, että 8.9. lokakuuta äh, meillä on äh, tarkistus on käsitelty trilogi 18. lokakuuta, tämän jälkeen keskustelu ja hyväksyntä täysistunnossa 23.24. lokakuuta ja Tämän jälkeen meillä on sovittelu 7. marraskuuta ja viimeinen sovittelukierros toivottavasti 19. marraskuuta ja toivottavasti päätämme järkevään aikaan tämän. Nyt jos edustaja Jörens olisi paikalla, antaisi hänelle puheenvuoron, mutta hän ei ole tänään päässyt paikalle. Joten hän pyysi minua puhumaan puolestaan. Hän on valmistellut mietinnön, joka liittyy monen nopeuden Eurooppaan. Ja niissä ehdotuksista, joita edustaja Jörens on muotoillut, hän käsittelee ensin rahastojen lukumäärän kasvua. Tämä tekee Euroopan unionin talousarvion hankalasti tulkittavaksi. Ja se on talousarvion yhteneväisyyden periaatteen vastausta ja tuo myöskin esiin sen, mitä äm, aikoinaan herra Monti totesi. Talousarvio Galaxy, rahasto Galaxy tekee lähestulkoon mahdottomaksi tulkita Euroopan unionin talousarviositoumuksia selkeästi. Se, mitä edustaja Göräns ehdottaa, on se, että me supistaisimme tätä galaksia ja hyväksyisimme monivuotuisessa rahoituskehyksessä asetuksen tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen kautta. Hän korostaa sitä, että on tarpeen saada aikaan määräenemmistöäänestys sääntö, joka korvaisi yksimielisyysvaatimuksen neuvostossa hän myöskin tukee sitä, että järkeistäisimme ja eriyttäisimme. Hän korostaa, että ad hoc ratkaisut Euroopan unionin tasolla hyvin tiukoissa aikatauluissa toimielin tämän puitteissa aiheuttavat lisäkuluja, jotka ovat turhia kuluja ja edustavat julkisten varojen haaskausta. Hän korostaa, että Bundesraatin järjestelmä ennen yhdentymistä. Olisi jotakin, että voitaisiin käyttää esimerkkinä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi useita useita ryhmiä, jotka osallistuisivat tähän meillä kyseisten maiden edustajat osallistuisivat äänestyksen ja muut olisivat mukana tarkkailijan jäseninä. Ja des fonds de l'Union disposant d'enveloppe nationale à hauteur Ja on sitä mieltä, että suoritusvarauksen yhteydessä meidän tulisi toimia niin, että varauksista menettävät varat äh, tapahtuisivat oikeudenmukaisen vastuun ja mukaan. L'essentiel du rapport... Charles Görens on muotoillut aikarajat ja aikataulun tähän ehdotukseen liittyen. Nyt antaisin heti varjoesittelijöille puheenvuorot. Edustaja Dos Santos, hän ei ole paikalla. Kuka haluaisi puhua nyt näistä edustaja Görensin ehdotuksista? Kukaan ei ilmeisesti halua, joten haluaisin kiittää Charles Görensia ja haluaisin todeta vielä, että tarkistusten jättämisen määräaika tätä mietintöä koskaan on 11. lokakuuta kello 12. Ja viides marraskuuta budjettivaliokunta käsittelee niitä ja AFKO äänestää asiasta 21. päivä 11. Nyt antaisin puheenvuoron kollegoillemme, jotka ovat äh, valmistelleet äh, mietinnön koskeva, koskien seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ja ensin ähm, tämän lausuntoluonnoksen koskien ympäristö- ja ilmastotoimia esittelee Anneli Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Dear, chair, dear colleagues, good morning everyone. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin sanoa, että kaiken kaikkiaan olen melko tyytyväinen komission ehdotukseen ja siksi en ehdottanut kovinkaan montaa tarkistusta. Minä kunnioitan myös päätöstä, jonka koordinaattorit ovat tehneet, nimittäin rajoittaa lausuntojen pituutta budjettiasioissa. LIFE-ohjelma on ainoa EUn rahasto, joka on omistettu pelkästään ympäristön suojelu- ja ilmastopolitiikan tavoitteille. Varmasti voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että tämän alan ongelmat ovat laajoja ja globaaleja ja siksi on hyvin perusteltua myös vahvistaa yhteistyötä EUn tasolla. On siis todellakin perusteltua vahvistaa tämän ohjelman budjettia. Kuten Euroopan parlamentti on jo kehottanut, ehdotan, että tämän ohjelman rahoitus olisi kaksinkertaistettava tämänhetkiseen tasoon verrattuna. Sisäisesti tämän ohjelman rahoitusrakenne on jaettu kahteen eri toiminta-alaan. Ensimmäinen nimittäin on ympäristö ja toinen ovat ilmastotoimet. Ja nämä alat on kaksi, kumpikin jaettu kahteen alaohjelmaan. Kummankin toiminta-alan vahvistaminen on tärkeää, mutta samalla ehdotan, että me siirtäisimme rahoitusten painopistettä hieman ympäristötoiminta-alan alaa kohti. 70 prosenttia rahoituksesta menisi ympäristötoiminta-alaan ja 30 prosenttia ilmastotoimiin. Komission ehdotuksessa nämä komis, komis, komission ehdotuksessa nämä luvut ovat hieman erilaiset, noin 64 ja 36 prosenttia. Ja sitten nämä alaohjelmat näissä toiminta-aloissa, niissä ehdotan, että komission ehdottamat rahoitusosuudet pidetään yllä. Hyvät kollegat, jotta ei tule väärinkäsityksiä, haluaisin tehdä selväksi, että minun ehdotuksessani ei yritetä mitenkään kyseenalaista tarvetta rahoittaa ilmastotoimia EUn talousarviosta päinvastoin. Ehdotan, että, että kunnioitettaisiin parlamentin kantaa, jonka mukaan yleinen rahoitustavoite ilmastotavoitteiden tukemiseksi korotettaisiin 25 prosentista 30 prosenttiin. Kun otetaan huomioon monivuotiset rahoituskehykset, voimme kyllä muuttaa hieman rahoituspainotetta ilmastoto- ympäristötoimien hyväksi, sillä ilmastotoimet saavat rahoitusta myös monista muista ohjelmista seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Näin ei ole ympäristötavoitteiden kohdalla. Eli ympäristötoiminta-alaan tarvitaan myös tätä rahoitusta. Odotan innolla varjoesittelijöiden muiden kollegoiden kommentteja ja odotan innolla yhteistyötä. Kiitos. Merci, madame le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Nyt haluaisin kuulla varjoesittelijöitä. Edustaja Lavia ei ole paikalla tänään. Edustaja Caputo. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee Euroopan parlamentin työryhmään live-ohjelmaa koskien, parlamentti haluaisi vahvistaa live-ohjelman tulevalle kaudelle ja tehdä sen ehdotuksen mukaisesti tämä 70 äh, prosentin äh, budjetti, äh, jota LIFE-ohjelmalle on suunniteltu, ei mielestämme ole riittävä. Meidän pitäisi tukea tätä ohjelmaa, joka on ainut Euroopan unionin ohjelma, joka on nimenomaan omistettu ilmastotavoitteelle. Haluaisin tuoda esiin, että tässä yhteydessä talousarvio vastaa myöskin tulevasta LIFE-ohjelmasta rahoitus mahdollisuuksien kasvua, kuten esimerkiksi sellaisten hankkeiden rahoitusta, jotka ovat olleet Horisontti 2020 ohjelman alla. Olen lukenut esittelijä Jäätteenmäen tarkistukset ja kiittäisin häntä työstä, jota hän on tehnyt. Minun täytyy todeta, että tässä yhteydessä meillä on melko lailla sama linja ENVI-valiokunnassa ja minulla itselläni tämä 70 prosenttia ympäristölle ja 30 prosenttia ilmastotoimille ja että meillä olisi seitsemän, seitsemän miljardia kokonainen rahoitusosuus. Tämä tekisi mahdolliseksi LIFE-ohjelmasta tukea menestyksellisiä hankkeita ja myöskin toimia katalysaattorina tuleville hankkeille. Näin me voisimme käyttää myöskin Euroopan aluekehitysrahaston varoja. Tässä yhteydessä haluaisin tuoda mahdollisuuden tiedotukseen ja tekniseen tukeen, että voisimme tukea paikallis- ja aluehallintoa niin, että se osallistuisi tähän ohjelmaan. Tämä auttaisi networking-hankkeiden toteuttamista kansallisella tasolla ja parhaiden käytänteiden ja kansainvälisen yhteistyön vaihtoa. Haluaisin myöskin äh, korostaa sitä, että tässä pyritään tukemaan myöskin ympäristöinvestoinneissa yksityisten investointien osuutta ja äm, sekä muotoista rahoitusta pilottihankkeissa, vuosien kuten vuosien 2014 ja 2020 puitteissa live-ohjelman alla on tehty. Kiitoksia. kiitoksia edustaja Kaputo. Kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron? Edustaja Jäätemäki, uskoakseni te saatte talousarviovaliokunnan tuen. Haluaisin todeta, että tarkistukset pitää esittää viimeistään kello 12. ensimmäinen lokakuuta ja että äänestys budjettivaliokunnassa tapahtuu 5. marraskuuta. Ja Tämän jälkeen haluaisin antaa puheenvuoron puheenjohtajallenne, joka on Erasmus Plus-ohjelmassa esittelijänä. Minä haluaisin korostaa sitä, kuinka Erasmus on Euroopan unionin toiminnan symbolina nuori, nuorisoalalla ja haluaisin korostaa myöskin sitä, että jännittää innolla äh, vuonna 2017 Erasmus-ohjelman 30. vuosipäivää vietimme. Meillä on ollut äh, kuusi miljoonaa nuorta, jotka ovat voineet osallistua, mennä toiseen Euroopan unionin jäsenmaahan ja oppia eurooppalaista monimuotoisuudesta, oppia myöskin puhumaan jotakin muuta kieltä kuin omaa äidinkieltään. Lyhyesti sanottuna Erasmus on ollut suuri edistysaskel eurooppalaisessa hankkeessa. Ja nyt komission tekemä aloite on tyydyttävä, mutta sen suhteen, mitä me odotamme, nimittäin maksujen tiedätte, että Erasmus aiheuttaa turhautumista vain yksi tukikelpoinen hakemus kahdesta hyväksytään, koska varoja ei ole kylliksi ja me toivoisimme, että Erasmusta ei varattaisi vain opiskelijoille, vaan että se voitaisiin saattaa myöskin ammatti koulussa opiskelijoille, oppisopimusopiskelijoille, harjoittelijoille, sillä jos me haluamme tehokkaasti nuorisotyöllisyyttä, työttömyyttä vastustaa Euroopassa. Erityisesti tietyissä maissa meidän täytyy huomata, että niissä Euroopan unionin maissa, joissa oppisopimuskoulutusta käytetään perinteisesti, nuorisotyöttömyyttä ei ole lähestulkoon lainkaan. Ja me voisimme tämän oppisopimustavan esitellä muillekin, mikäpä olisi parempi väline tähän kuin Erasmus, olisi hyvä ottaa tämä mahdollisuus käyttöön ympäri Euroopan unionin ja saattaa kansallinen lainsäädäntö näille linjoille, sillä meillä voisi olla tässä yhteydessä käytössä sopimus. Kansalliset eh, lainsäädännöt eivät aina helpota oppisopimuskoulutuksessa olevien liikkumuutta päinvastoin. Ne suorastaan estävät sitä, mutta meillä on oletus, että nuorten pyynnöt tulevat kasvamaan. Myöskin oppisopimuskoulutuksen osalta. Edustajien Toma ja Olbricht aloitteesta me äänestimme maaliskuussa täysistunnossa siitä, että Erasmuksen rahoitusuutta kasvettaisiin kolminkertaiseksi. Ja tässä meillä on nyt tuon äänestyksen tulos. Tarkistukset, joita minä ehdotan, tulevat äh, kasvattamaan kaikkia tämän ohjelman rahoitusosuuksia. Minä haluaisin korostaa sitä, että vuotuinen ohjelma sellaisena kuin komissio sen on suunnitellut, johtaisi siihen, että rahoitusosuus olisi pienempi vuonna 2021 kuin 2020. Tätä ei voida hyväksyä, joten tarkistuksen kautta me pyydämme komissiota uudelleen arvioimaan omaa suunnitelmaansa äh, monivuotoisessa rahoituskehyksessä seitsemälle vuodelle ja toimia niin, että vuonna 2020, 2021 rahoitusosuus ei olisi pienempi kuin vuonna 2020, sillä tämän aiheuttama isku tuen saajille olisi todellakin kipeä. Ja haluaisin korostaa myöskin sitä, että vuorottelu ja oppisopimuskoulutus pitäisi ottaa Erasmuksen tuensaajien piiriin. Ja vedän tästä johtopäätöksen, että olisi tarpeen kasvattaa kolmella rahoitusta verrattuna vuosien 1420 tasoon. Ja mitä tulee sitten valvontaan, haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Valvonta, kontrollit ovat moninkertaistuneet ja ne ovat nykyisellään suhteeton taakka ja jarru ohjelmalle, joten ilmaisen tässä toiveen, että tarkistuksia muokattaisiin ja että ne noudattaisivat kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden menettelyjä. Jos tätä kerronta nyt jollakaan mukana, minä eilen tapasin Ranskan Erasmus vastaavan ja hän sanoi, että hän on ollut viiden tarkistuksen kohteena. Mitä tulee sitten yksinkertaistamiseen, monien ohjelmien yhteydessä me pyrimme luomaan synergiaa. Jokainen ohjelma on tällä hetkellä omassa mm, laarissaan. Me olemme tämän havanneet esimerkiksi äm, mm, harjoittelun osalta Erasmuksessa. Me olemme nähneet, että työllisyyspääosaston menettelyt eivät ole samanlaisia kuin kulttuuri- ja koulutuspääosaston ja koulutusta tarjoavien näkökulmasta tämä tilanne on aivan käsittämätön. Ensi vuonna Euroopan unionin vaalien yhteydessä ihmiset kuulevat paljon puhuttavan ihmisestä tästä Euroopan unionista, joka on hankala ymmärtää, byrokraattinen ja sietämätön. Tässä yhteydessä minä ilmaisen nyt toiveeni siitä, että hallinnollisia menettelyjä kevennettäisiin. Nyt antaisin varjoesittelijöille puheenvuoroja. Edustaja Novakov. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä intohimosta, jota osoitatte, kun puhutaan nuoristokysymyksistä. Se on hyvin innoittava meille muille. Minä haluaisin puhua Erasmuksesta parhaana merkkinä, jonka unioni on koskaan kehittänyt. Se on tunnettu kautta unionin jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja se koskettaa nuorten ihmisten kehitystä ja elämää enemmän kuin mikään ohjelma koskaan aiemmin. Minä en nyt puhuisi tilastoista, joita voitaisiin näyttää, 30 vuoden historiasta, mutta jotkin, jotkin niistä ovat hyvin mielenkiintoisia. 80 prosenttia niistä, jotka ovat osallistuneet Erasmus-ohjelmaan, ovat saaneet johtavia asemia työssään niissä yrityksissä, joissa he työskentelevät. Lähes kolmasosa osallistuneista on luonut oman yrityksen, perustanut oman yrityksen. Joten me emme pelkästään torju tällä nuorisotyöttömyyttä, vaan luomme työpaikkoja Erasmus-ohjelmalla välillisesti. Ainoa, mikä jarruttaa Erasmusta, on, on sen budjetti. Tämä on aivan selvää. Ja jos me pystymme löytämään rahoitusta näin monille erilaisille aloitteille, en haluaisi asettaa niitä toisiaan vastaan. Ei voi mennä opiskelijalle, opiskelijan luokse ja sanoa, että hän ei voi saada – apurahaa siksi, että tarvitaan enemmän vartioita rajoille tai että täytyy tukea viljelijöitä. Nämä voitaisiin yhdistää nämä prioriteetit. Mutta Erasmus on osoittautunut parhaaksi aloitteeksi, jonka olemme toteuttaneet nuorisolle, ja minusta meillä on kaksi asiaa tulevaisuudessa. Ensinnäkin se, että pitäisi toimia globaalisti. Me voimme erää siinä kuplassa, että Eurooppa on paras paikka saada koulutusta, mutta jos me nyt tarkastelemme koulutuksen markkinoita, niin monet ihmiset ovat kiinnostuneempia menemään Yhdysvaltoihin. Minusta meidän pitää siis katsoa sitä, mitä vaihtoehtoja on tukea nuoria eurooppalaisia, jotta he menisivät ulkomaille. Meillä on hyviä esimerkkejä pilottihankkeista kahdelta, kahden vuoden takaa, jolloin – jolloin tehtiin tästä nuorten yrittäjien Erasmuksesta globaali. Ja yli 200 osallistujaa päätti käyttää pilottihanketta ja mennä Piilaaksoon, Singaporiin, Poreen, Poreen ja Israeliin, koska eh, näissä maissa ollaan pitemmällä kuin mitä Euroopan unionissa mm, tietyillä alueilla – ja sen lisäksi me kohtaamme edelleenkin tiettyjä byrokraattisia esteitä, ja tuen tässä puheenjohtaja ihmettelen kovasti sitä, miten on mahdollista, että jos päättää mennä ulkomaille ja käyttää siihen Erasmus-apurahaa, ja sitten on suorittanut siellä opintoja, niin kuitenkaan tätä tutkintoa, jonka on sitten suorittanut sen aikana, ei tunnusteta kotimaassa. Tai suorituksia, joita on suorittanut tuon Erasmus-opiskelun aikana, ei tunnusteta omassa korkeakoulussa. Joten nämä, nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat hiukan niin, että hiukan kolhivat tätä eh, Erasmuksen imagoa, mutta uskon, että tästä varmasti voidaan päästä eteenpäin. Mitä tässä lausunnossa pyydetään, eli 40 miljardin budjetti on jotakin, minä todella tuen. Minusta Tämä on investointi, jolle saadaan monta kertaa vielä vastinetta aivan lähitulevaisuudessa. Merci. Merci, monsieur Novakov, pour... Paljon kiitoksia edustaja Novakov tuestanne tälle hyvälle asialle. Edustaja Orvas. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja minä ja ryhmäni me olemme tyytyväisiä tähän lausuntoon ja ennen kaikkea kunnianhimon tasoon Erasmus-ohjelmalle, joka on nähtävissä tässä lausunnosta. Nyt on korkea aika, että muutamme nämä hienot sanat tästä ohjelmasta todelliseksi sitoumukseksi budjetissa seuraavilla rahoit- seuraavissa rahoituskehyksissä, joten toivon, että saamme tämän lausunnon menemään läpi, ja joka siis toistaa myös tuon eh, parlamentin päätöslauselmassa määrittelemän kannan, tuon päätöslauselman siis, joka tuli maaliskuussa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Erasmus-ohjelma tukee muitakin nuoria kuin korkeakoulunuoria ja se on hieno näkökohta tässä ohjelmassa. tämä on täysin looginen kanta se, tänä aikana, kun toimitusketjut ovat kansainvälisiä ja teknologiaa kehitetään rajat ylittävästi, joten opinto vaihdot ja harjoittelut, niidenkin pitäisi heijastaa tätä kansainvälisiä kehityksiä sillä tuotantopohjaa vie eteenpäin tulevaisuudessa juuri tämän rajat ylittävä yhteistyö, joten on todellakin hyvin järkevää ja myös täysin tarpeellista, että rajat ylittävää yhteistyötä tehdään sekä tulevaisuuden tuotantotekijöiden että myös ajatustyöntekijöiden keskuudessa. Erasmus-ohjelma on siis tule, tuettava tulevaisuudessakin. Odotan innolla myös sitä, että, että voimme kehittää edelleen kolmansien maiden osallistumista, jos näiden maiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. Niin se olisi hienoa ja meidän on tärkeää huolehtia siitä, että on läpinäkyvää, mistä varat tulevat ja mikä on ohjelman kattavuus. On, odotan myös innolla, että voimme kehittää tätä lausuntoa edelleen, kun haluaisimme ottaa siinä huomioon myös YK kestävän kehityksen tavoitteet. Mielestäni Erasmus-ohjelma on myös oikea paikka luoda tietoisuutta näistä tavoitteista tulevaisuudessa. On hienoa myös, että on ehdotettu tämän ohjelman hallinnollisen taakan keventämistä. Se on monille huolen aihe ja minun vaalipiirissäni monet ihmiset ovat tähän kiinnittäneet huomiota. Hienoa, että se on tässä otettu mukaan. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvä kollega. Haluaako joku mukaan ottaa puheenvuoron? Ellei näin ole, minä tekisin yhteenvedon. Yhteenvedon haluaisin Novakovia ja kiittää siitä, että he ovat tätä lausuntoa tukeneet. Ja haluaisin palata vielä yhteen asiaan, jota edustaja Novakov toi esiin, nimittäin sen, että liikkuvuuden tulokset tunnustetaan yleensä opiskelijoille tämä on melkoisen helppoa, sillä yliopistoilla on oikeus antaa tutkintoja. Sitä vastoin, mitä tulee ammattitutkintoihin, erityisesti koskien oppisopimusta, kansalliset äh, viranomaiset, äh, opetusministeriö tai muut viranomaiset säilyttävät äh, itsellään oikeuden antaa tutkinto, myöntää tutkinto. Ja tämä liittyy liikkuvuuden tunnustamiseen. Jos ajattelemme, että nuori esimerkiksi lähtee toiseen maahan kuudeksi kuukaudeksi, tunnistetaanko hänen saamansa kokemus ja oppi sillä hetkellä, kun hän omassa maassaan on tutkintoa saamassa. Jos tämä teille sopiminen ehdottaisin, että esitän ylimääräisen tarkistuksen, jotta voisimme kiinnittää neuvoston huomion tarpeeseen edetä liikkuvuuden suoritusten tunnustamisessa. Olemme kaikki varmastikin samaa mieltä siitä, että Erasmus on Euroopan unionin tulevaisuudelle todellinen investointi. Haluaisin kiittää ja mainita, että ennen kello 12. 4. päivä lokakuuta pitäisi esittää tarkistukset 5. päivä marraskuuta äänestämme asiasta valiokunnassa. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Solelle koskien perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamista. Olkaa hyvä. Kiitos. Perusarvojen ja oikeuksien ohjelma on hyvin tarvi, tarpeellinen ohjelma, sillä tänään jotkin liikkeet ja hallitukset kyseenalaistavat perusarvot ja oikeudet, joille Euroopan unioni on perustettu, ja jopa kiistävät avoimen osallistavan yhteiskunnan merkityksen käyttäen populistisia ja autoritäärisiä asenteita ja politiikkaa. Olemme huolestuneena seuranneet, että on olemassa niin sanottuja illiberaaleja demokratioita jopa Euroopan unionissa, jotka selkeästi ovat ristiriidassa Euroopan unionin perustavien arvojen ja perusarvojen kanssa. Tämä ohjelma on tarpeen siksi, että eriarvoisuus ja syrjintä eri syistä on asia, joka edelleen on olemassa hyvin laajassa määrin meidän unionissamme. Ja meidän täytyy edistää voimakkaampaa eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu yhteisille arvoille. Me lausunnossamme sanoakseni asian, asian pähkinänkuoressa. Me puhumme siitä, miten tärkeää on valtavirtaistaminen. Ajatellen YK on kestävän tavoitteita niin, että olisivat osa kaikkia unionin toimintapolitiikkoja eh, ja aloitteita seuraavan rahoituskehityksen aikana. Korostamme myös sitä, että on osoitettava enemmän varoja tälle ohjelmalle. Esitämme hiukan korotusta ohjelman rahoitukseen. Se on johdonmukainen parlamentin vetoomukseen, joka olisi 1,5 prosenttia BKT seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olemme osoittaneet summia kolmelle eri osa-alueelle tässä ohjelmassa. Nämä kolme pilaria ovat tasa-arvoiset oikeudet, kansalaisten osallistuminen ja sitten Daphne. Toisin sanoen, päinvastoin kuin mitä alkuperäisessä esityksessä esitettiin, me esitämme selkeää rahoitusosuutta, jolla rahoitettaisiin naisiin, naihin kohdistuvan väkivallan torjuntaa ja muihin ryhmien väkivallan riskissä oleviin ryhmien tukemiseen. Tärkeää on mutta myös asioita esille, jotka eivät ole esille rahoituskehysesityksessä. Tarvitaan sukupuolista valtavirtaistamista, joka edellyttää sitä, että myöskin osoitetaan asianmukaiset varat, mutta myöskin niin, että on avoimuutta budjettisuunnitelmissa, jotka koskevat sitä, että edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja torjutaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Siksi esitämme erityistä rahoitusta Daphnelle tai sille osulle, jossa torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Me olemme myöskin pyrkineet parantamaan varojen käytön laatua, koska tämän tulisi perustua sille, että saavutetaan tavoitteet, jotka ovat tässä ohjelmassa kuitenkin varmistaen sen, että rahoitus käytetään optimaalisella tavalla. Lausunnon laatijana olin tehdä muita esityksiä, esittäessään tarkistuksia, mutta nämä ovat päälinjat, pääesitykset, joita olemme tähän mennessä tehneet tähän lausuntoon. Ja odotan mielenkiinnolla ehdotuksia, joita varjoesittelijöillä on. Kiitos. Merci, merci. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Edustaja González Pons ei ole paikalla. Edustaja Fernandes käyttää hänen puolestaan puheenvuoro. Olkaa hyvä. En kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi kollega González Ponsin puolesta. Hän ei päässyt paikalle. Hän haluaisi kiittää esittelijä, valmistelijaa hyvästä työstä. Tässä on kyse sitä, että nämä ohjelmat ovat jo osoittautuneet menestykseksi ja niitä, niille on annettava tarvittavat varat. Tämä tarkoittaa myös yksinkertaistamista ja se, sitä haluamme tukea, mutta siis rahoituksen on vastattava koko Euroopan unionin prioriteetteja ja myös neuvoston prioriteetteja. Yksi kolme prosenttia PKTLstä on ehdotus monivuotisia rahoituskehyksiä varten ja tämä 1,3 prosenttia, se on aivan kuin maaginen luku, mutta nämä varat on sitten myös jaettava asianmukaisella tavalla, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet. Olen varma, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja saada hyvän lausunnon aikaiseksi, jotta nämä talousarvioon liittyvät huolenaiheet voi vaan, voidaan ottaa huomioon varmasti sitten saamme hyvän ratkaisun aikaiseksi, jota äänestäjätkin arvostavat. Merci, monsieur Fernandez. Kiitoksia, edustaja Fernandez. Edustaja Gardia Saval. Gracias, Kiitos, puheenjohtaja. Olemme pitkälti yhtä mieltä tarkistusesityksistä, joita täällä on esitetty. Olisi vain pieniä epäilyksiä sen suhteen, että erotetaan kahden osaan – siis budjetissa kahteen osaan, kahteen mini budjettiin, eli tasa-arvoon ja sitten tähän sukupuolen perustuvaan väkivaltaan. No, tämä toinen siis koskee todellakin tasa ja toinen koskee tätä väkivallan torjumista, joka perustuu sukupuolen, mutta, mutta usein tällä alueella olisi kuitenkin tarvetta tiettyyn joustavuuteen, joten minusta en ole, en ole tätä vastaan välttämättä, mutta haluaisin kuitenkin, että mietittäisiin hiukan enemmän tätä, mutta muusta olemme täysin yhtä mieltä. Merci. Qui s'exprimer? Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Jäättämäki. Thanks. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä loistavista ideoista – ja haluaisin korostaa, miten tärkeää on, että tällaisella budjetin välineellä voidaan lisätä tietoisuutta EUn perusarvoista ja oikeuksista. Tämä on ennen kaikkea nyt tärkeää, kun on nähty huolestuttavia kehityksiä joissakin jäsenvaltioissa, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen meidän on ryhdyttävä toimiin tämän ongelman selättämiseksi, mutta tällä hetkellä minulla ei ole nyt erityisiä tarkistuksia ja, eh- tai ehdotuksia, mutta luen lausuntoehdotuksen tarkasti ja yritämme tarkistusten kautta vielä parantaa lausuntoehdotusta. Kiitos. Merci, Madame Jätemäki. Qui d'autre souhaitait... Paljon kiitoksia edustaja Jätemäki. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron edustaja Sole? Mietintöä koskien ei ilmeisesti, joten haluaisin mainita, että tarkistusten jättämisen määräaika on kello 15.3. lokakuuta ja äänestämme 5. marraskuuta tästä asiasta. Seuraavaksi antaisin EUn petosten torjuntaohjelmaa koskien edustaja Alille puheenvuoron. Olkaa hyvä. European Commission proposed a regulation of the European Parliament. Äh, paljon kiitoksia. Euroopan komissio on ehdottanut parlamentin ja neuvoston asetusta Euroopan unionin petosten torjuntaohjelmaksi. Tässä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin tarkoituksena on suojella unionin taloudellisia intressejä ja toisekseen tarkoituksena on tarjota monenvälistä hallinnollista tukea unionin taloudellisiin intresseihin sekä sääntöjen vastaisuudet että petokset vaikuttavat Tämä on Euroopan unionin jäsenmaiden yhteistä vastuuta. Uusien ohjelmien alun pitäisi osua yhteen vuosien 2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. On hienoa, että Euroopan unioni suunnittelee Euroopan unionin potistontorjuntaohjelmaa ja vilta, vi, virtaviivaistaa olemassa olevia ohjelmia petosten torjuntajärjestelmää ja sääntöjen vastaisuusjärjestelmän toimintaa talousarviollinen jousto on myöskin mukana, kuten myöskin hallinnollinen yksinkertaistaminen. Haluaisin ehdottaa esittää useita tarkistuksia tekstiin ähm, KONT-valiokunnan, eli vastuuvaliokunnan tekstiin. Erät näistä tulevat Euroopan parlamentin 30. toukokuuta 2018 annetusta päätöslausumasta koskien Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelemista ja varanhoitosääntöjä. Tarkoituksena on käsitellä uuden ohjelman perusteluja. Meillä on muitakin talousarviovaikutuksia. Kaiken kaikkiaan ohjelman rahoituskuori vuosina 2021-2027 on esitelty äh, käypinä hintoina, mutta me olemme tehneet tarpeelliset laskelmat, jotta voisimme ottaa huomioon myöskin tiedon, joka Ähm, koskee hintoja vuoden 2018 äh, hintoina ähm, sekä maksusitoumusten että ähm, maksumäärärahojen osalta. Nämä laskelmat on tehty käyttäen menetelmää, joka mukana Euroopan parlamentin luvut on otettu laskelmaan mukaan taulukkona. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää komissiota. Me uskomme, että tämä ohjelma pitäisi rahoittaa riittävällä tavalla tulevassa muodossa rahoituskehyksessä niin, että voisimme Euroopan unionin taloudellisia intressejä suojella kyllin hyvin. Paljon kiitoksia. Nyt annan edustaja Fernandesille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Tomasin nimissä, joka on varjoestittelemme Puhun portugaliksi. Olen samaa mieltä siitä, että talousarvion edut, nimittäin ne varat, jotka talousarvioon maksetaan, nehän tulevat kansalaisilta ja näitä varoja, eli talousarvion etuja on suojeltava – Tässähän on kyse myös säästöistä, joita voidaan saada aikaiseksi, kun taistellaan petoksia vastaan. Jokaisella meillä on tässä oma osuutemme. Meidän varjoesittelemme ei valitettavasti tänään päässyt paikalle, hän pyytää anteeksi, mutta hän haluaisi kiittää e- valmistelijaa työstä. Hän odottaa innolla yhteistyötä valmistelijan kanssa – tässä ei ole kyse pelkästään petosten torjunnasta, vaan myös tehokkuuden parantamisesta ja läpinäkyvyydestä. On tärkeää, että jokainen hoitaa oman työnsä ja että samalla parlamentti ja jäsenvaltio tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä. Me olemme tyytyväisiä myös eh, siihen, että tässä käytetään käypiä hintoja eikä muuttuvia hintoja. Tämä on normaali käytäntö talousarvio valiokunnassa. Olemme varmoja, että voimme saada hyvän tuloksen aikaiseksi, jotta todellakin suojelemme talousarvioita. Näin siis suojelemme myös eurooppalaisten kansalaisten verovaroja. Bien sûr. Merci. Kyllä todellakin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista. Kiitoksia näistä neuvoista. Edustaja Gardia Kiitos puheenjohtaja. Me emme puhu kovinkaan paljon tässä valiokunnassa petosten torjuntaohjelmasta siksi, että ohjelma ei olisi tärkeä, vaan siksi, että se, joka sille osoitetaan, on 170 miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi. Se on todellakin hyvin pieni rahasumma. Me ei puhu paljon tästä ohjelmasta, koska silloin kun me puhumme rahoituspuitteiden eh, prioriteetista ja suurista linjoista ja suurista menoosuuksista, ja ohjelmista silloin me emme ole kovinkaan paljon keskittyneet yksityiskohtiin. Minusta on hyvä, että arvioimme mahdollisuuksia lisätä rahoitusta tälle ohjelmalle. Äskettäin luin selvityksen, jonka mukaan Euroopan unioni menettää petoksen mukaan 155 eh, miljardia euroa, siis saman summan kuin mitä 70 eh, miljoonaa anteeksi, eli samanlaisen summan, joka on siis eh, varattu tähän ohjelmaan, eli joten tämä yleinen sopimuksemme ei muutu yksin miksi jos emme pysty kaksinkertaistamaan varoja, joita käytetään ohjelmaa petoksen torjuntaan. Ja todennäköisesti se, mitä saisimme tätä kautta takaisin, yrittäisi huomattavasti sen summan, joka menetetään, joten haluan, me voisimme keskustella asiasta, mutta Tämä olisi minusta kuitenkin hyvin mielenkiintoinen ehdotus. Merci. Qui voulait intervenir? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Petoksia helpottaa se, että kansallinen lainsäädäntö on eri maissa niin erilaista ja hyvin monimutkaista. Tämä antaa tilaisuuden verooptimointiin. On hämmästyttävää, että esimerkiksi digijättiyritykset, nämä GAFA-yritykset ja kiinalaiset yritykset eivät maksa julkan veroja Euroopassa. Tämä johtuu myös siitä, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään ja näin nämä ö, ö, digijättiyritykset onnistuvat välttämään verot. Näin me menetämme myös verorahoja. Tämä on tärkeä aihe joka, joka on todellakin tärkeä aihe myös eurooppalaisille veronmaksajille. On täysin hämmästyttävää, että kansalliset lainsäädännöt ovat niin eriäviä, että näistä porsanreijistä tarjoutuu paljon mahdollisuuksia petoksiin ja myös siihen, että ei, ei makseta veroja. Eli meidän on pidettävä tätä tilannetta tiukasti silmällä. Nyt haluaako valmistelija vielä uudelleen puheenvuoron? Ei ilmeisesti, joten sanon vielä, että tarkistukset pitää jättää jättää viimeistään 3. lokakuuta keskipäivään mennessä ja 5. lokakuuta äänestämme sitten ja sitten vielä uudelleen kollega Netsmi Ali saa YMPstä puheenvuoron. Hyvät kollegat, ensimmäinen kesäkuuta komissio teki ehdotuksen parlamentin neuvoston asetuksi, jonka kautta määritellään säännöt, joiden tuetaan strategisia suunnitelmia, joita jäsenvaltiot laativat yhteisestä maatalouspolitiikasta. Nämä ohjelmat olisi tarkoitus rahoittaa maatalouden takuurahastosta ja myöskin maaseudun kehittämisen rahastosta on havaittava, että tietyt muutokset on, niitä on tapahtunut maatalouden sektorilla viimeisten vuosien aikana. Näihin liittyvät sellaiset ilmiöt, että tuottajien hinnat ovat alentuneet EU-ssa ja maailmanmarkkinoilla ja se, että unioni on liittynyt uusiin kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen leikkaamiseen, myös että pyritään paremmin reagoimaan – geopoliittisiin seurauksiin. Nämä edellyttää sitä, että tapahtuu myöskin muutoksia yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ensinnäkin se pitäisi nykyaikaista, niin että se vastaa näihin haasteisiin. Toiseksi yhteinen maatalouspolitiikka, sitä olisi yksinkertaistettava, jota voidaan ratkaista tehtävät ja nopeammin ja helpommin. Ja tämän politiikan pitäisi olla johdonmukaisessa suhteessa erinäisiin muihin Euroopan politiikoihin. Tästä syystä pidämme hyvänä komission ehdotusta, jossa pyritään käsittelemään näitä haasteita käyttämällä erilaisia asetuksia, joilla luodaan lainsäädäntöpuitteet yhteiselle maatalouspolitiikalle seuraavan rahoituskehyksen aikana. Komission asiakirjan lisäksi haluaisin kiinnittää huomionne erinäisiin mahdollisiin tarkistuksiin, joita voidaan esittää maatalousvaliokunnan käsiteltäviksi. Jotkin niistä liittyvät siihen, että erityisesti painotetaan sitten, miten tärkeää on, että pidetään kiinni EUn korkeista standardeista ja että tätä kautta voidaan lisätä myöskin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti Euroopan unionin osalta. On olemassa eroja jäsenvaltioiden välillä ja EUn <clears throat> alueiden välillä ja on tarvetta saada pidettyä mukaan eh, reuna alueita ja vuodistoalueet ja lisätä tukea perheyrityksille ja saada houkuteltua nuoria viljelijöiksi. Ajatellen budjettivaikutuksia, joita edelliset tarkistuksilla on, jotka koskevat kokoinus, kokonaisrahoitusta YMPlle seuraavan monivuotisen rahoituksen aikana, lähtien liikkeelle parlamentin kannasta, joka ilmaistiin 14. maaliskuuta 2018 päätösasemassa ja jota täydennettiin 31. toukokuuta 2018 tehdyssä päätöslauselmassa. Ja tältä osalta meistä 322,6 5 miljardin e, euron summaa ja 430 e, miljardin e, käy, käy, lisäystä käypinä hinnoilla. Ja ajatellen takurahoitusta ja maaseudun kehityksen rahoitusta, nämä summat on esitelty tarkistuksessa 12 ja 13. Ja haluaisin lopuksi vielä kerran korostaa, miten kattava on komission esitys, joka koskee näitä yhteisen strategisia suunnitelmia. Tämä yhteinen on tärkeä osa myöskin unionin turvallisuutta ja uskon, että tällä asiakirjalla on suurta merkitystä tulevaisuudessa. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Seuraavaksi edustaja Lavi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ennen kaikkea esittelijää hänen ehdotuksistaan, jotka voimme hyvin suurelta osalta jakaa. Ja haluaisin kiinnittää kaikkien kollegojen huomion Euroopan parlamentin äh, asiaa käsittelevään päätöslauselmaan. Siellä on äh, pyritty siihen, että Euroopan unionin YMPn taso säilyisi ainakin vuosien 2014-2020 tasolla käypinä hintoina. Yhteinen maatalouspolitiikka on Euroopan unionin historiallista politiikkaa ja sellaista politiikkaa, jolla Euroopan unioni on rakentunut historiallisesti ja olemme sitä mieltä, että sen täytyy pysyä tulevaisuudessakin vahvana eurooppalaisena politiikkana. Me jaamme sen ajatuksen, että säilystämme kahden eh, piilarin rakenteen niin, että meillä olisi alue, kehitys ja kasvu, maatalousalueiden kasvu tuossa toisessa pilarissa. Ja uskoakseni, että kaiken tämän me teemme toisaalta eh, maanviljelijöiden eduksi, toisaalta tukiaksemme kuluttajia, joita meidän täytyy auttaa eh, elintarviketurvallisuuden ja hinnan ja luotettavuuden tason. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon tässä Pariisin sopimus ja meidän täytyy yhä tehdä ponnistuksia, että voisimme ympäristötoimiamme kasvattaa. Ja sitten äh, minulla on tässä eräs kysymys. Todennäköisesti toimivaltainen valiokunta käsittelee tätä vielä enemmän. Ähm, ne kansalliset toimijat, jotka äh, tätä politiikkaa todellisuus toimeenpanevat, äh, toteuttavat sitä eri tavoin 27 jäsenmaassa edes ensimmäisen pilarin yhteydessä. Äh, toiminta ei ole yhtenäistä Euroopan unionissa, vaan 27 maata se toteuttaa omien strategioidensa kehittämisen strategioidensa mukaisesti. Riskinä tässä on se, että meillä on 27 kehityspolitiikkaa, jotka ovat erilaisia. Ja sitten meillä on sellaisia alueita, jotka perustuslakinsa mukaisesti antavat Landerille tai jollakin osavaltiolle politiikan toteuttamisen tehtäväksi, ja tämä aiheuttaa valtavaa pirstaloitumista. Meidän täytyisi tässä yhteydessä äm, yhtenäistävää politiikkaa toteuttaa, tai ainakin sellaista maatalouspolitiikkaa, joka olisi yhtenäistä kaikissa jäsenmaissa. Ja tällä kertaa komission aloitteen kautta meillä on riski siltä, että syntyy 27 erilaista politiikkaa. Tähän pitäisi tietenkin kiinnittää huomiota, sillä se riski, että meillä on kaksi maanviljelijää, samalla alueella, vaikkapa e-, Välimeren alueella Viljelijä, Espanjassa ja Italiassa saattaa joutua toimimaan aivan erilaisen politiikan alla, sillä meillä jokin maa saattaa päättää ryhtyä tiettyihin toimiin ja toinen ei, toinen käyttää kiinteitä tukia, toinen ei. Ja Tämä aiheuttaa sen, että kaksi toimijaa, kaksi yrittäjää toimii on erilaisessa ympäristössä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ympäristövaliokunnassa minä olen ollut ympäristöulottuvuuden osalta itse esittelijänä, mutta ympäristön lisäksi meillä on myöskin talous arviovaliokunnassa velvollisuutena antaa suuntaviivoja. Ja mitä tulee rahoitukseen, uskoakseni on yhä tarpeen korostaa meidän lausunnossamme sitä, että monivuotoisessa rahoituskehyksessä siis puhun nyt lausunnosta, jonka annamme tähän politiikan suhteen. Me tarvitsemme monivuotoisen rahoituskehyksen äm, riittävän osuuden, jotta tämä olisi vahva Euroopan unionin politiikkaa. Meidän täytyy auttaa yrityksiä pysymään markkinoilla, mutta toisaalta meidän täytyy tarttua näihin uusiin ympäristöllisiin haasteisiin. Ne vaativat lisätoimia. Me eh, pyydämme eh, lisätoimia yrittäjiltämme ja samaan aikaan leikkaamme heiltä resursseja. Enpä usko, että tämä on kestävää. Meidän pitäisi antaa kaikki mahdollisuudet sille, että eh, määrärahat säilyvät ainakin entisellä tasolla tässä yhteydessä. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Seuraavaksi puheenjohtajan saisi rouva Kloanek, mutta hän ei ole paikalla, joten rouva Gardia Sabal. coordinadores... Eh. Koordinaattorit, se on, se on meitä tämä, meihin tämä sitten osuu. Niin, kuuntelin mitä herra Lavia tässä juuri sanoi, ja on asiantuntija maataloudessa, joten käymään mitään perustavallisuudesta keskustelua, mutta maatalouspolitiikka on todellakin historiallista politiikkaa, se on poli- historiallista politiikkaa, mutta todellisuudessa se on ainoa politiikka, joka on ainoastaan puhtaasti eurooppalaista. Se on ainoa politiikkaa. Ja sillä me osoitamme sitoutuneisuutemme. Paljon Totta, iltapäivällä puhumme sitten kalastuksessa, mainitsen sen sitten. No niin, mutta me olemme osoittamassa tässä sitoutuneisuutemme tähän politiikkaan ja torjumme leikkaukset, joita komissio on esittänyt. Jos on jokin selkeä työlinja rahoituspuitteiden osalta, se on se, että me emme halua, että leikataan rahoitusta, joka on osoitettu yhteiselle maatalouspolitiikalle, ja se on linja, josta olemme yhtä mieltä. Ja tässä mielessä olemme yhtä mieltä niiden esitysten suhteen, joita valmistelija on esittänyt, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että maatalouspolitiikka, jos nyt katsomme kestävän kehityksen tavoitteita, on yksi niistä politiikan alueista, joka eniten voi vaikuttaa ja eniten voi tukea sitä, että voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Ja uskon, että tässä mielessä on tärkeää, että korostamme yhteisen maatalouspolitiikan merkitystä ja näitä tavoitteita, ja tällä linjalla minun ryhmäni toimii. Merci, Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos sopii, nyt voisimme antaa herra Kusmiukille puheenvuoron, sillä hän on valmistelija tai esittelijä tuossa horisontaalisessa asetuksessa ja hän on varmasti Eh, tehnyt yhteistyötä herra Alin kanssa. Mm, no. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, miten iloinen olen tuosta keskustelusta, jonka kävimme edellisestä asetuksesta – Tarkoitan tässä nyt siis yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta. On hienoa, että rahoitus palautetaan näiden nykyhet- tämänhetkisten rahoituspuitteiden tasolle. Minä olen korostanut itse, että, että ö, ö, ensimmäisen pilarin varoja leikannut 32 miljoonalla eurolla vuoden 2018 käypin hintona eli 11 prosentilla ja sitten toisen pilarin varoja kahde, äh, leikattaisiin 28 prosentilla. Sehän on täysin tuomittavaa. Samalla viljelijöille asetetaan lisävaatimuksia eh, liittyen ympäristön suojeluun ja ilmaston suojeluun. Omassa lausunnossani viittaan myös kahden, kahteen parlamentin äh, lausuntoon 14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annoin nuo päätöslauselmat. Me silloin mainitsimme tietyn äh, sitoumusten ja määrärahojen määrän, nimittäin tuo monivuotisten rahoituskehitysten taso olisi 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion BKTLstä. Jos haluamme tällaisen rahoituksen määrän kaiken kaikkiaan, niin yhteisen maaltauspolitiikan pitäisi myös saada asianmukainen rahoitustaso sen mukaan, mikä vastaa myös nykyisiä rahoituskehyksiä. Tämä siis tärkeimmistä asioista ensiksi. Omassa lausunnossani ehdotan myös tiettyjä ratkaisuja, jotka saattavat olla teidän mielestänne kiistanalaisia, mutta minun mielestäni ne ovat myös tarpeellisia. Komissio on ehdottanut, että tasoitettaisiin eroja suorissa tuissa 50, 50 prosentilla. Tämä tasoittaminen tehtäisiin siis äh, EUn keskiarvoon äh, vuonna 2021 ja 2007 tämä siis tehtäisiin ja nyt on korkea aika tasa-arvoistaa tuet ainakin EUn keskiarvoon. Näitä eroja ei pidä pitää yllä, sillä nämä viljelijät toimivat yhteisillä EUn markkinoilla ja ni- heihin soveltuvat samat säännöt ja vaatimukset. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa Keski- ja Itä-Euroopan viljelijät ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Tästä siis on, johtuu ehdotukseni. Ja minulla olisi myös uusi ehdotus tälle maatalouden varaukselle. Haluaisin, että se olisi oma budjettikohtansa ja siihen tulevat varat ei pitäisi mitä ei pitäisi ottaa suorista tuista, sillä tällä varauksella on tarkoitus rahoittaa markkinamekanismeja ja suorat tuet taas ovat aivan eri asia. Niillä on oma tavoitteensa. Toivoisin myös, että taloudellisen kurin väline jätettäisiin pois. Komissio haluaisi jättää tämän poikkeuksen pois ja mielestäni tämä on kyllä ristiriitaista, koska komissio on halunnut, että se äh, sanonut, että se haluaa yksinkertaistamista ymp -hän. Jos tämä poikkeus jätetään pois, niin se vain lisää pienille viljelijöille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Pienet viljelijät, pientilalliset usein ö, kamppailevat tämän byrokratian kanssa. Ja vielä lopuksi minulla olisi tärkeää puhua tästä komission ehdotuksesta, jossa käyttämättömät varat peruutettaisiin maaseutualueiden, maaseutualueiden kehity, kehityksestä eh, toisena vuonna näiden velvollisuuksien päättymisen jälkeen. Eli tässä on kyse siis N plus 2 säännöstä. Minun mielestäni tämä ei paranna YMPn edunsaajien tilannetta, vaan sen sijaan vaikeuttaa sitä. Tämä yksityiskohdista. Minulla olisi myös poistoja, joita ehdotan asiakirjassani, mutta ne eivät ole niin tärkeitä. Toivon, että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä tämän lausunnon kohdalla. Olen hyvin iloinen, että tämän edellisen asiakirjan kohdalla tuli jo ilmi, että haluatte varmistaa riittävät varat yhteiselle maatalouspolitiikalle ainakin sen tason, mikä on nykyisissä rahoituspuitteissa. Kiitos. Kiitos valmistelijalle. Sitten herra Fernandes. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, minun ryhmäni varjoesittelijä ei päässyt tänne paikalle ja pahoittelee sitä, mutta mekin haluaisimme kiittää työstä, jota esittelijämme on tehnyt. YMP on menestys politiikan alalla. Meillä on kohtuuhintaista, hyvälaatuista ruokaa, elintarviketurvallisuus ja myöskin viljelijöillä on valtava ympäristöllinen vastuus. Ellei meillä YMPtä olisi, taloudellinen seuraus olisi valtava ja tästä syystä meidän täytyy hahmotella sitä, kuinka paha tilanne olisikaan, ellei tätä politiikkaa olisi olemassa. On hyvä asia, että YMP jatkuu ja että sitä rahoitetaan riittävästi niin, että me voimme tulevaisuudessakin saada ruokaa kaikkien Euroopan kansalaisten pöydille ja että kunnioitamme niin tehdessämme ympäristönormeja ja että tämä ruoka on kohtuuhintaista. Meidän pitäisi kuitenkin tämän lisäksi pyrkiä saamaan uutta eloa eurooppalaiseen maanviljelykseen. Meidän täytyy muistaa, että tässä puhun melko kirjaimellisesti. Meillä on vanheneva viljelijä, väestö Euroopan unionissa ja Viljelijöiden keskitulot laskevat, ne ovat myöskin pienemmät kuin muiden ammattikuntien. Tätä ei voida hyväksyä, eikä voida hyväksyä myöskään niitä leikkauksia, joita on ehdotettu. Jos katsotte käypinä hintoina tilannetta, tai niinhän tavallisesti tehdään, mutta YMPn suhteen komissio on käyttänyt äm, nykyhintoja tämä piilottaa leikkauksia ensimmäisestä pilarista 10 prosenttia leikkauksia, toisesta pilarista yli 25 prosenttia. Nämä leikkaukset täytyy kumota ennen kaikkea. Ennen kaikkea minun ryhmäni varjoistelija on sitä mieltä, että meidän täytyy varmistaa se, että me tilanteessa, jossa byrokratiaa on yhä enemmän, emmekä anna periksi kiusaukselle uudelleen kansallista että hyvin menestyksellistä eurooppalaista ohjelmaa. Uusi maatalouden malli varjoesittelijämme mukaan on jotakin, mitä ei saa käyttää tekosyynä lisäbyrokratian luomiseksi – ja varjoesittelijämme huolestuttaa tämä vaara. Hän myöskin on äh, huolestunut esittelijän esiin tuomasta äh, ongelmasta, joka liittyy uudelleen kansallistamiseen siihen, että politiikka vaihtelee eri jäsenmaissa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että lisää byrokratiaa ei saa luoda. On tärkeää, että hallinnollista taakkaa pyritään vähentämään viljelijöitä, jos se on mahdollista. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Rova Karja Sabal varmasti sijaistaa kollegansa Rova Kloanekia. Kyllä, mutta minun kommenttini, joita aiemmin istuvat, ovat päteviä myöskin tässä yhteydessä. Me emme voi hyväksyä leikkauksia yhteisen maatalouspolitiikkaan. Monsieur Ali. Herra Ali. Ähm, sallin, että varmasti, että minäkin kommentoin hieman. Olen samaa mieltä monien kollegoiden kanssa siitä, että pitää säilyttää YMPn rahoitustaso. Yhteinen maatalouspolitiikka on yhteinen etu EUlle niin samalla tavalla kuin solidaarisuus on kohesiopolitiikan kautta. Ja menettelyitä on kyllä yksinkertaisesti. En tiedä, mitä, mikä on tilanne teidän jäsenvaltioissanne, ö, hyvät kollegat, mutta jos teiltä joku viljelijä kysyy, miten yö, yhteinen maatalouspolitiikka toimii, niin kyllä sitä on mahdotonta selittää. Ja jos tiettyä, tietty politiikka ei pysty selittämään ihmiselle, niin se ei ole enää oikeanlaista politiikkaa. Et totta kai meidän pitää maksusitoumusten tasoa säilyttää, sillä tässä on kyse viljelijöiden tulojen ennakoitavuudesta. Muuten ihmi, näille näille viljelijöillä on vaikeuksia jatkaa toimintaansa ja tehdä investointeja – viljelijöiden tulotaso ei kuitenkaan riipu pelkästään yhteisestä maatalouspolitiikasta, vaan myös vapaakauppapolitiikasta. Ja kyllä minun mielestäni on hieman ristiriitaista antaa naudankasvattajille tukea, kun samalla merkosurmaista tuodaan lihaa ja tehdään esimerkiksi sopimuksia Moksikon kanssa – ja, ja sitten on varmasti niin, että isot marketit otetaan, ottavat huomioon viljelijöille maksetut suorat tuet ja käyttävät tätä tapana painostaa hintojen alentamiseen. Yhteinen, yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi kyllä varmistaa laadukkaiden elintarvikkeiden saanteen ja, ja myös elintarviketurva ja elintarvikehuollon riippumattomuus Euroopassa. Meidän on voitava myös antaa viljelijöille mahdollisuus vastata yhteiskunnan odotuksiin. Ne ovat sellaisia odotuksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja eläinten hyvinvoinnin takaaminen. esimerkiksi ei ole, hyv- ei ole oikein vaatia tietyn kasvinsuojeluaineen kieltämistä, kun sille ei ole vielä ollenkaan korvaavaa ainetta kehitetty. Yhteisellä maatalouspolitiikalla ja näillä yhteisön varoilla on otettava huomioon siis myös yhteiskunnan odotukset ja näin on tehtävä kaikissa, kaikilla unionin alueilla. Nyt annan vielä valmistelijoille takaisin puheenvuoron tai valmistelijalle, joka on vielä paikalla, herra Kusmiuk. Panu przewodniczącemu za, za wsparcie idei upominania. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä tuesta. Kun pyydätte lisää rahoitusta ainakin nykytasolla nyky rahoituspuitteissa. Agrivaliokunta tulee ottamaan molemmat lausunnot erittäin ilolla vastaan. Kiitoksia. Hyvä. Tarkennan vielä, että kollega Alin lausuntoon on esitettävä tarkistukset viimeisten 8. lokakuuta keskipäivään mennessä ja valmistelija Kusmiukin on tarkistuksen esittää 5. lokakuuta keskipäivään mennessä. Me äänestämme tarkistuksesta sitten 5. lokakuuta. Näin olemme saaneet näitä ohjelmia koskevat lausunnot käsiteltyä tänä aamupäivänä. Ja viimeinen asia esityslistalla on Jose Manuel Fernandesin käsittelemä asia. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Portugalin synkän tilanteen takia. Kiitos puheenjohtaja. summa, josta tässä on kysymys, perustuu Portugalin tekemään hakemukseen, joka koski hakemusta, joka liittyy sopeuttamiseen globalisaatiorahaston vuotta. Kysymys on 160 yrit- henkilöstä, joita kaksi tekstilan yritystä on työllistänyt. Tekstilialahan on erityisesti joutunut kokemaan globalisaation seurauksia ja kysymys on hakemuksesta, jossa kokonaissumma on 7 miljoonaa 759 080 euroa, 206 euroa ja tässä on mukana Prometeorahaston osuus olisi tästä 4 655 223 euroa. Tämä rahasto, sitä ei voida nähdä erillään rakenne- ja investointirahastosta ja summat. Sinne on käytettävä siinä mielessä, että kaikki henkilöt saavat sellaisen pätevyyden, että työpaikan menettämisen tapauksessa heillä on mahdollisuus löytää uusi työpaikka. Kysymys on tarvittavien taitojen oppimisesta – ammatillisesta pätevyydestä siis, ja tämän täytyisi tapahtua myöskin elinikäisen oppimisen muodossa, eli jos työskentelee jo, niin Euroopan sosiaalirahastolla on tässä ratkaiseva rooli nimenomaan ajattelen ehkäisevää toimintaa. Nämä kaksi rahastoa pitää pitää erillään. Globalisaatiorahasto puuttuu tilanteeseen silloin, kun muut rahastot eivät ole olleet yhtä menestyksekkäitä kuin olisivat voineet olla. Kysymys on rahastosta, jota minä voisin sanoa pitää tällaisena pelastusrahastona, koska se on se tapa, jolla Euroopan unioni osoittaa solidaarisuuttaan ja se on täydentävästi käytettävä, rahasto täydentävä siis suhteessa rakennerahastoihin, mikä merkitsee sitä, että kysymys on myös ehkäisevästä toiminnasta ja sehän on parempaa kuin se, että jälkikäteen joudutaan korjaamaan ongelmia. Kiitos Jose Manuel Fernandesille tästä alustuksesta. Nämä ovat tietysti aina vaikeita tilanteita, kun toimintoja siirretään ulkomaille ja työpaikkoja katoaa. Minulle tulee tässä mieleen, että on hyvä puuttua asiaan ja tarjota uudelleen koulutusta. Mutta harmi, että näin tehdään tilanteessa, jossa useita satoja ihmisiä on irtisanottu, siellä pienissä yrityksissä on joka päivä naisia ja miehiä, jotka menettävät työnsä sillä vaikuttaa siltä, että jos joutuu joukkoirtosanomisen kohteeksi, niin saa apua mutta jos joutuu itse irtisanotuksi pienemmässä mittakaavassa, niin silloin apua ei saa. Eli kyllä meidän pitäisi jotenkin ennakoivammin toimia ja eikä vasta silloin, kun draama on jo tapahtunut, tragedia on tapahtunut. Mutta tässähän on kyse todellakin Euroopasta globalisaation aikoina. Meidän on myös estettävä se, että nämä työpaikat lähtevät mu- muualle. Ja tietysti myös tekoäly äh, varantaa tietyt työpaikat esimerkiksi pankeissa – Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron? Haluaako herra Fernandes vielä loppupuheenvuoron käyttää? Merci tout, tout euh, le silence. Kiitän äh, kaikkia tästä. Kaikki niitä, jotka olivat näin yksimielisiä minun tekstini suhteen. Niin, kyllä minun, vie, minun puheenvuoroni sitä pidettiin nyt hiljaisuutena nä- näemmä. Tarkistukset on jätettävä ensimmäinen lokakuuta kello 12 mennessä. Me äänestämme 9. lokakuuta ja sitten lokakuun toisessa täysistunnossa äänestämme asiasta. Keskeytämme nyt työmme ja jatkamme valiokunnan istuntoa kello puoli kolmelta. Kiitos osallistumisesta